parlamenttien EUn Sveitsin väliseen parlamentin yleiskokoukseen ja on käynyt hyvää keskustelua Euroopan parlamentin kanssa. Me luotamme siihen, että tämä kaikki auttaa ratkaisemaan tämänhetkiset erimielisyydet EUn ja Sveitsin välillä.